kello 9.13 ja 15.17. Esityslista, joka on julkaistu tämän istuntoviikon, se on julkaistu tämän istuntoviikon esityslistalla ja internetillä. Istunto päättyy.